Mam do Państwa następujące oficjalne informacje. Właściwe organy... Tässä viralliset tiedotusasiat ja sitten kerron, että Ruotsin toimivaltaiset viranomaiset ovat tiedottaneet, että rouva Leena Ekin korvaa tästä lähtien tai 18. lokakuuta lähtien herra Kent Johansson. Toivotan herra Johanssonin lämpimästi tervetulleeksi tänne uutena kollegana. Toivotamme hänet kaikki lämpimästi tervetulleeksi. Sitten työjärjestyksen artiklan kolme kappaleen kaksi kohdan mukaisesti, koska ellei hänen toimivaltaansa mitenkään kiistetä, niin herra Kent Johansson pysty, voi tästä lähtien harjoittamaan oikeuksiaan Euroopan parlamentin edustajana, kun hän on toimittanut ilmoituksen siitä, että hänellä ei ole mitään sellaista virkaa, joka ei ole yhteen sopiva tämän viran kanssa. Ja sitten korjaus artiklan 216 perusteella työjärjestyksessä